24. huhtikuuta pidetyn istunnon pöytäkirja on jaettu. Onko siihen jotain huomautettavaa? Ei näytä oleva. Näin ollen pöytäkirja on tullut hyväksytyksi. Kollega Blockland, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Kiitos, puhemies. Kuningattaren päivä Alankomaissa on vuosittainen suuri juhla, jossa koko Alankomaiden kansa juhlii kuningasperheen kanssa. Ihmiset eivät ole vielä palautuneet shokista. Me ajattelemme näitä uhreja ja tunnemme myötätuntoa omaisia kohtaan. Alankomaalaisen, Alankomaalaisten valtuuskunnan nimissä haluan kiittää teitä sitä kirjeestä, jonka olette lähettäneet kuningatar Beatrixille. Kiitos kollega Blockland, Hyvät kollegat, päätöksessään 30. huhtikuuta 2009 on Euroopan EU-tuomioistuin näissä oikeusjutuissa C393 kautta 07 Italian tasavalta, Euroopan parlamentti ja C908 Beniamino Nietzsche, Euroopan parlamentti on todennut pää, seurannut tämä päätöksen. Minä siteraan. Päätös 2007-2121 REG Euroopan parlamentti joka tehtiin 24. toukokuuta 2007, jossa selvitettiin Benjamin Donitsin mandaattia julistetaan mitättömäksi. Tämä, tähän päättyy sitaatti. Herran Donitsin